mietintö, uusi EUn metsästrategia. Nyt saa esittelijä puheenvuoron neljä minuuttia. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen. Meidän metsämme ja metsätalous äh, antavat hyviä vastauksia äh, talouteen ja samanaikaisesti ovat myöskin takeita äh, kestävyydelle, työpaikoille ja arvonlisälle yli 3,5 miljoonaa työpaikkaa tarjoaa Euroopan metsäalaa ja se on kolmanneksi suurin työllistäjä metalli- ja elintarviketeollisuuden jälkeen. Yli 450 yritystä on metsäalalla ja niiden osuus talouskasvusta on 7 prosenttia. Kuitenkin vain käyttöaste on noin 60 prosenttia. Puu on tärkeä eurooppalainen resurssi, sillä on suuri talousmerkitys maaseudulle Äh, jotta äh, eurooppalaisia äh, metsäyrityksiä hoidetaan hyvin, niin voidaan taata, että metsät voivat täyttää ympäristön, taloudellisen ja yhteiskunnallisen tehtävänsä. Yli 50 prosenttia metsistä Euroopassa on yksityisomituksesta ja äh, minä olen näiden pohjalta tämän mietinnön tehnyt. Tarkoituksena on yhteiskunnallinen, taloudellinen ja ekologinen äh, rooli ottaa huomioon ja vahvistaa sitä. Äh, myöskin ottaa puu tärkeänä materiaalina esille ja käyttää sitä kestävällä tavalla Tärkeitä kohtia tässä ovat se, että pyritään samanaikaiseksi parempaa koordinaatiota Euroopan tasolla. Energia, ilmastopolitiikalla on myöskin suuri merkitys metsiin. Ne täytyy ottaa huomioon eri Euroopan strategioissa paremmin ja myöskin jäsenvaltioiden oikeus tietysti tässä on huomioitava. E, metsänomistajalle ei myöskään pidä saada aikaiseksi lisää esteitä. Tässä pyritään tekemään erot myöskin Natura 2000 suunnitelmien ja muiden suunnitelmien välillä. Parlamentti ei vaikuta tähän. Tärkeää on myöskin se, että saadaan aikaiseksi aitoa resurssitehokkuutta puun käytölle ja tästä myöskin vaaditaan. Myöskin metsää täytyy kestävästi hallinnoida, tämän täytyy tapahtua laadukkaasti ja myöskin sen täytyy koskettaa koko sektoria. On tärkeää, että tässä ei ole mitään one size fits all kriteerikatalogia, vaan että tässä otetaan huomioon myöskin alueet ja myöskin Forest Europe kriteerit huomioidaan ja saadaan aikaiseksi näin myöskin sertifiointijärjestelmiä. Tärkeitä kestävään kestävästä metsätaloudessa ovat myöskin nämä niin sanotut green shopsit, jossa, jotka tuottavat puuraaka-ainetta ja ovat tärkeitä, kun ajatellaan ympäristöystävällistä tuotantoa ja myöskin koulutusta tällä alalla. Yksi tärkeä asia on myöskin tutkimus ja kehitys. Tämä on otettu aivan erityisesti esille. Täytyy tukea uusia tuotantomahdollisuuksia ja tuotteita ja kehittää myöskin biotaloutta, ympäristönsuojelua niin ikään. Ja, ja myöskin tässä pyritään, että metsästrategiaa täytäntöön pantaisiin vähäisellä by byrokratialla. Tarvitaan, tarvitaan investointeja, työpaikkoja ja meidän pitäisi tässä pysyvä metsäkomitea ottaa enemmän mukaan. Haluan kiittää erittäin paljon maatalousvaliokunnan kollegoja. Me teimme erittäin hyvää yhteistyötä mutta saimme myöskin lausunnon teollisuusvaliokunnalta ja ympäristövaliokunnalta. Nämä vaikuttivat erittäin paljon tähän strategiaan ja Euroopan parlamentin kantaan. Aivan erityinen kiitos on avu, kuuluu avustajille, jotka tekivät paljon työtä ja kiitoksia myöskin maatalousvaliokunnan sihteeristölle. Paljon kiitoksia yhteistyöstä. Kiitoksia kollega Köstinger. Nyt sitten menettely ilman puhujalistaa myöskin tässä. Meillä on liikaa puheenvuoropyyntöjä ja otan vain ne puhujat, jotka eivät vielä ole aikaisemmin käyttäneet puheenvuoroa. Kollega Noichel ensimmäiseksi. Kiitoksia puheenvuorosta. Haluaisin puhua lyhyesti uudesta metsästrategiasta. On oikein ja on tärkeää, että metsä pääasiallisesti kansallisella tasolla, mutta yhtä tärkeää on, että juuri mitä tulee metsäalan rajat ylittäviin haasteisiin, niin silloin toimitaan Euroopan tasolla. Tässä olen menossa hyvään suuntaan ja haluan tukea Köstingeria monessa asiassa. Tässä katsotaan ympäristö- ja sosiaalikysymyksiä, mutta myös sitä, miten metsät vaikuttavat kaupunkialueisiin. Nämä asiat ovat menossa oikeaan suuntaan. On kuitenkin myös avoimia asioita. Esimerkiksi se, että on äärimmäisen tärkeää, että me saamme eurooppalaiset kestävyyskriteerit on välttämätöntä pohtia sitä, että vaikka metsä kasvaa jatkuvasti, niin on myös metsän käyttörajoja. Meidän täytyy käyttää puuta järkevällä tavalla. Tähän kuuluu myös kaskadikäyttö. Se, että onnistumme tässä, vaatii meiltä myös yhteistyötä ja tämä, tätä myös peräänkuulutan. Kiitoksia kollega Noiselle. Kollegat Sambatski seuraavaksi. Kiitoksia puhemies. Mielestäni tämä uusi metsästrategia on erittäin hieno. Olen samaa mieltä siitä, että tällainen uusi suunnitelmallinen strategia tarvitaan haluaisin painottaa sitä, että metsästrategia pitää olla kansallinen prioriteetti. Ei ole tarpeen hy- laatia minkälaista Euroopan unionin laajuista säännöstä, metsäala tuottaa uusia työpaikkoja ja tämä tuo lisäarvoa tietysti alalle, mutta alalla on myös ongelmia. Esimerkiksi omassa maassani meillä on ongelmia. Eurooppalaisia varoja käytetään laittomiin hakkuisiin eurooppalaisten hankkeiden toteuttamiseksi. Euroopassa on todellinen puumafia, jota ja metsiä hyväksi käytetään me emme voi hyväksyä tällaista toimintaa. Meidän pitää tutkia enemmän ja investoida enemmän, jotta tämä ala voisi tuottaa enemmän lisäarvoa ja työpaikkoja. Kiitoksia kollega Czampatski. Kollega Müller. Puhemies, kiitoksia kovasti tästä mietinnöstä Köstingerille. Tähän tuli 28 kompromissiehdotusta me olemme katsoneet nyt hyvin tarkkaan metsäalaa, metsänhoitoa. Minulla on äärimmäisen tärkeää, että 16 miljoonan yksityisen metsänomistajan oikeuksia suojellaan, niitä tiukennetaan. Mitään velvoitteita, velvoittavia metsän hoitosuunnitelmia ei saa tulla, eikä myöskään kaskadikäyttöä. Ja haluamme, että tässä ei, ei toimita Natura 2000 puitteissa. Metsätalous on paras tapa saada aikaan kestävällä tavalla työpaikkoja, metsän viljely on hyvä tapa vapaaehtoisella pohjalla toimia myös ilmastonmuutosta vastaan. Ja nyt on oikea aika lähteä toteuttamaan metsästrategiaa. Kiitoksia kollega Müller. Kollega Kumpula Natri. Mikro. Arvoisa puhemies, toivottavasti tämä ei kuvaa asian vähäpätöisyyttä että näin myöhään illalla keskustelemme näin tärkeästä asiasta kuin metsästrategia

Kiitoksia kollega Kumpula Natri. Seuraavaksi kollega McIntyre. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää esittelee Kostingille tästä mietinnöstä. Paljon kestävää metsänhoitoa rajoitetaan tällä hetkellä, koska meillä on paljon byrokraattista lainsäädäntöä, esimerkiksi EUn puuasetus, joten on hyvä, että tutkitaan ja laaditaan uutta asetusta, joka vähentäisi näitä ylimääräisiä raportointivaatimuksia ja ylimääräisiä kustannuksia. Ymmärrän tietysti, että näitä pitää äh, soveltaa kolmannen maiden tuontiin, mutta tarvitaan kuitenkin kohdennettua toimintaa ja pitää tehdä töitä niiden ongelmallisten maiden kanssa, jotta voidaan niiden omia sisäisiä prosesseja vahvistaa, jotta EUn metsänomistaja ei sitten ähm, raskauteta turhalla byrokratialla. Kiitoksia kollega McIntyre ja aivan lopuksi sitten puheenvuoron saa vielä kollega Brennan. Thank you, Chair. Um, just to take this opportunity Kiitos puhemies. Halusin käyttää tilaisuuden hyväkseni ja sanoa, kuinka tärkeää metsätalous ja puut ovat ja puumateriaalina. Tähän on kolme syytä. Ensinnäkin ilmastonmuutoksen torjunta, se, että luodaan työpaikkoja ja parannetaan terveyttä. Kun torjutaan ilmastonmuutosta, niin hiilestä Metsät ovat ottaneet talteen jo 10 prosenttia EUn alueella. Jos pystymme lisäämään metsäalaa ja uskonkin, että tähän pystytään esimerkiksi Irlannissa 10 prosentista 18 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä, niin pystymme ottamaan talteen entistä enemmän hiiltä ja näin paremmin turmaan ilmastonmuutosta. Toiseksi tarvitsemme todella lisää työpaikkoja. Koillis-Irlannissa omalla niin on paljon työpaikkapotentiaalia tältä osin. Ilmastonmuutoksen torjuminen, työpaikkojen luominen, terveyden parantaminen osoittavat kaikki sen, että ihmisen paras ystävä ei olekaan koira, vaan puu. Paljon kiitoksia kollega Brennan. Keskustelu päätetään. Lopuksi puheenvuoron saa vielä komission jäsen Hogan. Kiitoksia puhemies, arvoisat jäsenet. Vaikka kello on paljon, niin on hienoa olla, että puhumme tästä, olla täällä ja puhua tästä tärkeästä asiasta. Ja tässä meillä on uusi EUn metsästrategia ja komission jäsen Vella ja Brian Kauske, Kanjete, ovat mukana tässä muutama mainitakseni. Ja me kaikki haluaisimme kiittää Euroopan parlamenttia siitä, että se on kiinnostunut e- EUn metsästrategiasta. Ja kiitokset erityisesti esittelijälle Köstingerille ja myöskin varjoesittelijöille. Olemme iloisia, että metsästrategia käsiteltiin myöskin Envissä ja Itressä. Meillä ei ole yhteistä metsäpolitiikkaa, niin kuitenkin me olemme politiikan käyttä pyrkineet vaikuttamaan metsä ja myöskin metsästrategiaan ja myöskin subsidiariperiaatteen kautta meillä on yhteiset tavoitteet ja huolenaiheet myöskin metsien tulevaisuutta ajatellen. 40 prosenttia EUsta on metsää. Se on tärkeä osa yhteiskuntaa, taloutta, Monet politiikat vaikuttavat ilmastonmuutos, teollisuus, bioenergia ja myöskin biotalous. Ja näiden politiikkojen kautta EU vaikuttaa myöskin merkittävällä tavalla metsän hoitoon, kestävään metsän hoitoon ja eri päätöksiin, jotka liittyvät metsäsektoriin ja myöskin metsien suojeluun. Joten myöskin poliittisesta näkökulmasta haluaisin painottaa, että uusi metsästrategia on linjassa komission linjausten kanssa. Esimerkiksi tässä puhuttiin työpaikoista ja kasvusta, ei ainoastaan metsässä, vaan metsäsektorilla. Metsäteollisuus edustaa 7 prosenttia tuottavasta teollisuudesta. Tämä tietysti vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen, kun ajatellaan metsiä kuten esimerkiksi Suomessa, kun nyt puhumme sellusta ja paperista, niin neljäsosa viennistä tulee metsäsektorilta. Ja, ja tietysti kaikki nämä hyödyt, ympäristöhyödyt ovat samankaltaisia kaikissa maissa. Tavoitteena on se, että tällainen raaka-aine edelleenkin tuottaa myöskin taloushyötyä, vaikka erilaisia haasteita on, niin kuin ilmastonmuutos mutta strategia liittyy myöskin ilmastonmuutokseen, koska siinä pyritään sopeuttamaan ilmastoa. Myöskin biodiversiteetti on merkittävänä osana tuossa. Energia, biomassa on yksi tärkeimmistä uusiutuvista energiamuodoista ja se, sen osuus on noin puolet uusiutuvasta energiasta EUn tasolla sitten myöskin innovaatio ja kaikki nämä pyritään saamaan kestävälle tasolle. Metsät ovat hyvin erilaisia EU-ssa, EU-laajuisesti, joten subsidiariteettiperiaate ja suhteellisuusperiaate ja parempi sääntely ovat täytäntöönpanon ytimessä. Kun strategiaa itsessään tarkastelee, niin tarvitaan puitteet eri toimenpiteille jotka pohjautuvat eri jäsenvaltioiden metsäpolitiikkojen koordinoinnille. Strategia tarjoaa holistisen kokonaisvaltaisen näkökulman. Siinä otetaan eri hyödyt mukaan. Tarvitaan integroitu lähestymistapa ja keskitytään myöskin koko tähän arvoketjuun ja siihen, miten paljon sektori voi vaikuttaa kasvuun ja työpaikkoihin myöskin maaseuduilla – neuvoston päätelmien kautta komissio kehittää monivuotista täytäntöpanosuunnitelmaa metsästrategiasta, joka sisältää erityiset toimenpiteet jäsenvaltiolle komissiolle. Siinä on aikataulut täytäntöönpanolle, myöskin sidosryhmät otetaan täytäntöönpanon mukaan. Näin saadaan myöskin kasvatettua synergiaa komission palvelujen sisällä ja aikataulu on erittäin hyvä ja komissio tulee ottamaan myöskin tämän mietinnön valmisteluissa huomioon tämän metsästrategian täytäntöönpano ohjelman suunnittelussa. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen. Keskustelu on päättynyt.